der präsident! Istunto jatkuu. Hyvää iltaa. Äänestys tuisesta Äänestystulokset toisesta kierroksesta, jotka te näette tuolla taululla. Ja ne myöskin julkaistaan kotisivulla. En aio lukea niitä nyt ääneen. Toinen tarkistusryhmä, joka liittyy rasismin vastaiset eh, siis on mielenosoituksista, George Floydin kuoleman johdosta. Kaikki neljä osaa hyväksyttiin. 42 eh, eh, hyväksyttiin, 16 oli hylätty, 4 ja 43 hyväksyttiin, 58 hylätty, johdatusosakappale T ensimmäinen osa hyväksytty. Tämä oli siis kahdessa osassa. Molemmat osat hyväksytty. toisen kappaleen T jälkeen 9 hylätty, 59 hyväksytty, joten johdantosan kappale U raukeaa. 16 hylätty, 17 hylätty, 34 hylätty, 5 hylätty, 18 hylätty, 19 hylätty. Hongkong päätös, päätöslauselmat. Hongkongin autonomia puolustettiin. Yksi hyväksyttiin, 8, 9 ja 10 hylätty 11 hylätty, 12 hylätty, alkuperäinen teksti, kohta 6, kaikki kolme osaa hyväksytty, tarkistus 6 hylätty, 13 hylätty, kohta kohta 12, alkuperäinen teksti hyväksyttiin, 13 alkuperäinen teksti hyväksyttiin, 15 alkuperäinen teksti hyväksytty, 22 alkuperäinen teksti hyväksytty kahdessa osassa, Eh, tarkistus yksi hylätty, kaksi hylätty, kolme hylätty, neljä hylätty, viisi hylätty, seitsemän myöskin hylätty. Eh, itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 hyväksytty eh, huippukokousta. Yksi ja yhdeksän yhdessä ryhmässä hyväksytty. Kohta yksi hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan. Sitten Schengen-tilanne COVID-19-epidemian jälkeen 1-3, 5, 6, 10, 11 hylätty, seitsemän hylätty, alkuperäinen teksti kohta seitsemän hyväksyttiin kahdessa osassa kahdeksan hylätty, yhdeksän hylätty, alkuperäinen teksti kohta 13, molemmat osat hyväksytty, alkuperäinen teksti kohta 15, molemmat osat hyväksytty, äh, kohta 16, alkuperäinen teksti hyväksytty, samaten kohta 17, johdantosan kappale B, alkuperäinen teksti hyväksytty, molemmat osat ja johdantosan kappale E, molemmat osat hyväksytty, tarkistus 4 hylätty, ja nyt siirrymme ähm, raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu COVID-19-kriisin yhteydessä. 3, 6, 10 hylätty, 14 hylätty, 12 hyväksytty, 15 hylätty, 16 hylätty, kohta 4 alkuperäinen teksti hyväksytty, tarkistus 4, 7 e, e, hyvä, hylätty, 14 alkuperäinen teksti hyväksytty, 15, 13, tarkistus 13 hylätty, 8 eh, kohta 19 molemmat osat raukeavat, koska 8 hyväksyttiin ja eh, tarkistus 1 ensimmäinen osa hylätty eh, ja toinen hyväksytty 11 hyväksytty. Kaksi, viisi ja yhdeksän, jotka olivat ja hyväksyttiin. Johdatamisen kappale O eh, hylätty ja P hyväksytty. Tämä oli ensimmäinen äänestys, oli toinen kierros ja sitten kolmas äänestyskierros on, mm, jatkuu kello seitsemään illalla ja äänestys alkaa nyt ja tulokset ilmoitetaan kello 21.30 eh, täällä salissa. Istunto keskeytetään. Ah, Sie sind aber nicht der Herr Plus. Ah, okay, jetzt. Okay. Also,